przewodniczący! Nein, nein, das macht er doch We didn't shake our hands, but probably it was not seen. micro is on. Yeah? Okay. Colleagues, good afternoon. Please take... Kollegat, hyvää päivää. Aloitamme minuutin päästä. Please feel comfortable, take seat. Tehkää olonne mukavaksi ja istuutukaa. Mm.